Right, welcome colleagues. Sorry I'm a few minutes late. Uh, hope you haven't all been... Tervetuloa kollegat, me olemme hieman myöhässä. Toivottavasti te ette ole nyt viitanneet siellä paljon, että puheenjohtaja oli myöhässä. Niin. Niin, yleensä minähän olen täällä ensimmäisenä paikalla, mutta tällä kertaa ei oikein onnistunut. No niin, esityslistan hyväksyminen. Hyväksytty. Kiitoksia. Sitten pöytäkirjan hyväksyminen seuraavasta kokouksesta 14. lokakuuta 2013. Se on hyväksytty. Nämä asiakirjat on jaettu. Sitten kohta kolme, joka on Jean-Paul Cosesin mietintö liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirajojen yksikköarvot ja tekniset eritelmät, uudelleen laadittu teksti ja annan Jean-Paulille puheenvuoron. Merci, madame la présidente. À la foule. Kiitos puheenjohtaja, että huomioon, että täällä on valtava väkijoukko paikalla ja hurjasti tiedotusvälineiden edustaja Tämä osoittaa, että tämä on todella tärkeä asia Euroopan unionille. Kyseessähän on lähinnä se, että muutettaisiin asetusta, joka koskee eurometallirahojen tuottamista. Tässä ei kuitenkaan puhuta EKPstä eikä kansanpankeista, vaan ainoastaan näiden kolikoiden paksuudesta ja sen takia tehtävistä muutoksista parlamentilta kysytään, sopiko sille, että päätetään paksuudesta, sillä kolikoiden painosta ja Eh, halkaisesta on jo päätetty, eli siihen ei pidä kantaa ainoastaan kolikkojen paksuuteen. Milloin mitään erityistä tähän sanottavaa tai tarkistettavaa, ainoastaan, että tuossa kappaleeseen voitaisiin laittaa sellainen maininta, että tällä järjestelmällä pitää voida välttää väärennystapauksia ja jos on jotain vastalauseita, niin halutaan tästä tietoa. Minä haluaisin tässä tehdä selväksi, että olen tätä tekstiä tutkinut ja avustajani on auttanut kovasti, mutta edellisissä tapauksissa kun parlamentti on siihen paneutunut, ei ole koskaan tullut parlamentilta mitään tarkistuksia, mitä olisi hyväksytty. Eli voinkin sitten lopettaa tähän. Ja Jean-Paul Besset, vihreä kollegani, lähetti minulle pahoittelunsa siitä, että hän pääsi tänään paikalle. Hän oli sitä mieltä, että tämä asia ei ole aivan keskeistä Euroopalle. En ole varma, olenko hänen kanssaan nyt tarkalleen samaa mieltä, mutta en kuitenkaan ole sitä mieltä, että tämä on mitenkään historiallinen hetki, mutta hänen poissaolonsa on kyllä historiasta. Kiitos. Right. Uh, do we have any other... Hyvä. Onko meillä muita puhujia listalla? varjoesittelijät eivät taida olla paikalla. Haluaako joku muu iloisesti osallistua keskusteluun? Sven, olepa hyvä. Uh, minä vain eh, tässä voisin korota Jean-Paulia, koska hän, hänet toivotettiin tervetulleeksi ja voimallisesti hänen maamiestensä taholta. Joka tapauksessa me tuemme näitä tarkistuksia ja me onnittelemme tästä mietinnöstä eh, Jean Paulia ja sanon felicitation. Nobody else wishing to... Kukaan muu ei halua käyttää puheenvuoroa. Tämä luultavasti sitten kom, niin kuin me sanoisimme, eli Tämä mietintöluonnos on nyt käsitelty. 14. marraskuuta on tarkistusten jättämisen määräaika ja niistä keskustellaan 5. joulukuuta ja samana päivänä sitten pyritään myös äänestämään ja sitten käsitellään tammikuussa täysistunnossa. Haluaako Jean-Paul sanoa vielä jotakin muuta? Ei. No, siinä tapauksessa voimme sitten mennä eteenpäin seuraavaan kohtaan täältä puuttuu kyllä ihmisiä nyt. Niin, Jean-Paulin asia piti käsitellä puoli tuntia. Niin, varjoesittäjät eivät olleetkaan paikalla. Emme kuitenkaan voi vielä aloittaa tätä seuraavaa kohtaa. Pour ça, pour ça dure une demi-heure, il aurait olisi pitänyt panna tänne <laughs> näitä kolikoita peliin, jotta tästä olisi saatu puolen tunnin juttu. Itse. Ehkä minun olisi pitänyt olla vieläkin myöhemmin paikalle. Pahoillani nyt kollegat, mutta olemme nyt ansainneet 30 minuutin tauon tai ainakin tauon siihen asti, että saamme seuraavan asian mietinnön esittelijän tänne paikalle ja varjoesittelijät eli Jean-Paul Volkrins Aldesta ja Said Kamel ECR, ECRnkin edustaja pitää saada paikalle. No, meillä on tässä puoli tuntia aikaa nyt. Okay, we've waited until... No niin, nyt olemme odottaneet siihen ajankohtaan, jolloin aioimme aloittaa kohdan neljä rahamarkkinarakastot käsittelyn. Minulla on tässä esittelijä paikan päällä. Said ja Said ovat paikan päällä. Kyllä, täytyy saada nämä nimet oikein, ettei mene sekaisin tässä ääntämisessä. Niin, toivottavasti muutkin tulevat paikalle. Eli kyseessä on esityslistaan kohta neljä rahamarkkinarahastosta. Ja esittelijä on Said El Kaladri ja annan sinulle nyt puheenvuoron. Ensimmäinen keskustelu. Eh, eh. Kiitos puheenjohtaja. Aivan kuten aivan oikein sanoitte, nyt on ensimmäinen keskustelu kyseessä tästä asetuksesta ja tämä on, ehdotus on tehty 4. syyskuuta. No. Niin, tässä on hieman hämmennystä. Englanti tulee siis kanavalta kaksi. Ik hoop dat het nu, dat het nu werkt. Okay. Dus, uh, u... Täällä nyt tulkkaus toimii hyvin. Eli nyt minä muistutan siitä, eli 4.9. Euroopan komissio antoi tai hyväksyi tällaisen paketin, jossa oli tiedonanto varjopankkitoiminnasta ja ehdotus, asetusehdotus, joka oli hyvin konkreettinen ja koski näitä rahamarkkinarahastoja. Eurooppa, Euroopan rahamarkkinarahastot hallinnoivat yli miljardin miljoonan euron eh, rahastoja, eli tämä on tällaista lyhytaikaista rahoitusta, joka on hyvin merkittävää. Ja on todettava, että näillä rahamarkkinarahastoilla on merkittävää taloudellista merkitystä. Ja sitten komissio haluaisi nyt saada nämä rahamarkkinarahastot myöskin sääntelyn piiriin. E, ja tässä nyt tässä aikataulu on sellainen, että että tässä nyt pikapuoliin lähiviikkoina tulee mietintöluonnos ja sitten me käsittelemme sitä ensimmäisen kerran toinen 12. Sitten 10.12. 10.12. mennessä on tarkistukset tehtävä ja 20. tammikuuta ensi vuonna me keskustelemme eh, tarkistuksista ja valiokuntamme äänestää 12.2. Mm, ja sitten tämä menee täysistuntoon eh, huhtikuussa. Meillä on siis eh, mahdollisuus eh, siihen eh, sitten miettiä sitä, kuinka me saamme sopimuksen syntymään neuvoston kanssa syntymään ennen kuin meidän mandaattikautemme päättyy. On tietenkin niin, että tätä keskustelua käydään nyt rahoitusmarkkinakriisiä taustaa vasten ja tietenkin näihin rahastoihin tämä Kriisi on vaikuttanut. Lehman Brothersin konkurssi on tietenkin ollut yksi alkupaneva tekijä koko tälle. 300 miljardia dollaria on hävinnyt rahastoista ja niitä on sitten investoitu muualle näitä varoja. Ja minä puhun tässä yhteydessä vain amerikkalaisista rahastoista. Eli hyvin suuria paineita on koske, kohdistunut näihin rahastoihin ja, ja juuri tämän Lehman Brothersin konkurssin myötä. Systeemisiä ongelmia on näihin rahastoon liittyihin, mutta tämä liittyy myöskin hyvin tiiviisti klassiseen pankkisektoriin. Meidän täytyy nyt miettiä sitä, että kuinka me voimme vähentää ja minimoida näitä riskejä tai mahdollisesti rajoittaa ne kokonaan. 2010 ESMA mm, on aloittanut mm, määrittelytyön sillä tavalla, että pyrittiin määrittelemään, mitä nämä rahamarkkinarahastot ovat. E, täällä puhuttiin siis perinteistä markkinoista, rahastoista ja sitten näistä lyhytaikaisista rahastoista. Ja komissio on kaikkea tätä käsitellyt ehdotuksessaan. Olen käynyt hyvin monia keskusteluja eri tahojen kanssa ja ja myöskin varjoesittelijöiden kanssa, jotka kohta saavat vuoron. Tässä on eräitä asioita tässä komission ehdotuksia, joita on syytä tukea. Tämä ehdotus on yhdenmukainen sen näkemyksen kanssa, jonka parlamentti on hyväksynyt siinä yhteydessä, kun hyvättiin varjopankkitoiminnasta mietintö. Me olemme tarkastelleet näitä rahastoja laajasti ja me olemme sitä mieltä, että nämä suuret rahastot ovat sellaisia hyvinkin herkkiä rakennelmia ja, ja, siinä, ja jos tulee tällainen laaja sijoituspako, niin siinä syntyy riskeitä, riskejä, joita pitää pystyä hallinnoimaan ja mitä tällaista arvojen heilahtelua välttää ja täytyy myöskin saada sisäistettyä nämä rahastojen hoitokustannukset näihin hintoihin. Ja sillä tavalla nämä rahastot ovat vähän eri tasoisia, mutta tässä nyt pyritään tällaisia vakuuksia luomaan, että, että mm, tämä sääntely olisi läpinäkyvämpää ja tähän komissio on pyrkinyt. ja pyritään tällaisiin vakaisiin arvoihin ja sillä tavalla, että ne kestäisivät mm, tiettyjä heittäjä, heittelyjä. Tässä komission ehdotuksessa sanotaan ihan selvästi, että tällä tavalla voitaisiin näitä, mm, näitä investointiriskejä vähentää silloin, kun tällainen puskurijärjestelmä luotaisiin ja sen pitäisi olla noin kolmen prosentin luokkaa rahastossa olevista varoista. Tällaisen ehdotuksen komissio on tehnyt, jota käsittelemme. Tietenkin muitakin mahdollisuuksia on järjestää tämä asia. Sinarsit voitaisiin kieltää ja kaikki rahastot olisivat tällaisia variaatiorahastoja sillä tavalla, että arvojen heittely olisi näkyvissä sijoittajille. Toisen mahdollisuuksia sitten saattaisi olla sellainen, että vaaditaan pankkilisenssiä. Se on aika pitkälle menevä eh, ehdotus, mutta joka tapauksessa rahamarkkinarahastojen täytyy, täytyy siinä tapauksessa noudattaa kaikkia niitä sääntöjä, mitä normaalipankitkin noudattavat. teollisuus sitten kuitenkin saisi tällä tavalla kassavaroja eh, käyttöön ja tämä on nimenomaan tärkeä asia investoijille investoinnin kannalta. Ja jos, jos ei tällaisia varoja olisikin, niin tästä laukeaisi monenlaisia ikään kuin sakkoja. Ja kyllä tällainen, jos tällainen sakkojärjestelmä keksittäisiin, niin silloin se, olisi tällaisen, se eh, toisi vain ongelmia markkinoille. Ja kaikista näistä syistä johtuen minä toivon nyt, että kollegat katsovat tarkkaan tätä komission ehdotusta ja jatkavat työtä sen tiimoilta. Jos puhutaan täällä tästä puskurista, niin meidän täytyy miettiä sitä, onko se tarvittava riittävä takuu vai pitäisikö vielä mennä pidemmälle näihin sinas linjalle. Ja minä luulen, että se on nimenomaan se keskustelun ydin, jota tässä on, on syytä käsitellä. No sitten toinen asia on nämä, nämä reittaukset. Tässä komissio ehdottaa, että, että näillä rahastoilla e, ja eikä näillä sinarseilla olisi oikeutta näihin reitingeihin. Komission näkemyksen myötä näitä ei pitäisi ollenkaan luokitella, näitä sinarseja. E, ja, ja tässä käytetään tätä kolmen an luokitusta e, e, hyväksi. Ja jos tällaista ei olisi, niin silloin tässä tämä vaikuttaisi aivan heti näihin investointeihin. Tämähän aiheuttaisi sen, että, että mm, luottamus jäisi uupumaan. Ja tämä luokittelu reitin kysymys, niin tässä nyt käy ilmi, että komissio ei näihin luokittelulaitoksiin luota kovin paljon, vaan komissio haluaa omaa kapasiteettiaan lisätä sillä tavalla, että se voisi itse arvioida näitä tuotteita, näitä investointituotteita. Eli tämän tyyppisiä ehdotuksia täällä on tehty. Tällainen sisäinen eh, luokittelu eh, voisi olla hyvin kiinnostava ratkaisu. Sitten puhutaan näistä laadullisista toimista, jotka liittyvät asetuksen sisältöön. Ja täällä vähän luokiteltaisiin, olisi sääntöjä eri tavalla näihin kassavirtoihin liittyen ja ylipäänsä tämän pääoman hallintaan. Mutta nämä moninaiset toimet, niiden pitäisi olla riittäviä, että tämä investointi tai, tai että näitä vaaroja voitaisiin investointisektorilla hallinnoida. Sitten on toinenkin asia tässä ehdotuksessa ja se liittyy avoimuuteen. Asetusehdotus sisältää monenlaisia seikkoja, jotka lisäävät avoimuutta, mutta kuitenkin ehkä siihen voitaisiin vielä jotakin lisätä, erityisesti liittyen siihen, miten komissio laskee näitä rahastoarvoja ja miten, miten näitä osuuksia maksetaan. Sitten valvontaviranomainen. Eurooppalaisessa pankkijärjestelmässä me olemme päättäneet siitä, että Euroopan unioni valvoo suuria pankkeja. Eikö tähän sama valvonnan piirin pitäisi ottaa nämä rahamarkkinarahastotkin? Täällähän on miljardeista dollareista tai euroista kysymys jotka ovat rahastoissa, ja ehkä niille pitäisi järjestää eurooppalainen valvonta ennemminkin kuin kansallinen. Sitten täällä on, on hyvin tiiviit yhteydet klassiseen pankkisektoriin olemassa. Mitä, mitä klassisissa pankeissa, perinteisissä pankeissa tapahtuu ja rahastoissa, niin on hyvin paljon yhteistä. Silloin kun rahamarkkinat ovat turbulentissa tilanteessa, niin se vaikuttaa molempiin näihin tahoihin. No niin, tässäpä hyvä puheenjohtaja oli eh, suuri piirtein mitä halusin sanoa ja minä toivon, että tästä nyt käydään keskustelua, mutta kuitenkin sanon, että komissio on antanut meille erittäin hyvän perustan tähän työhön. Meidän tavoitteenamme on päästä eh, hyvään laajaan sopimukseen ennen kuin meidän vaalikautemme eh, päättyy. Ja tämä pitää saada nopeasti voimaan tämä mm, asetus. Täytyy tehdä hyvin tiivistä rakentavaa yhteistyötä. Aion tehdä sitä. Uh, thank you very much. Uh, I... Kiitoksia. Philip Lamberts on pyytänyt puheenvuoroa. Hänen pitää, niin jos annamme hänelle ensinnäkin, jos Jean-Paulille tämä sopii, niin annetaan Filipille sitten puheenvuoro, että hän ehti Eurostar-junaan. Menet varmasti johonkin hyvään paikkaan. Okay, uh, the forces of evil are not necessarily... Niin, no, välttämättä paha, pahan voimat eivät asu siellä tai ole siellä, missä niiden olettaisi olevan, ei ainakaan aina. Ja jos nyt etsisin vielä tästä muistiinpanoni, niin etten enää lisää hölmöyksiä latille. No niin, aivan ensiksi haluaisin sanoa, että rahamarkkinarahastot ovat eh, kaikilta osin melkein pankkeja, erityisesti siinä rahamarkkinarahastot. Ja standardiajatus tässä on se, että jos samaa työtä tekee, niin samat säännöt koskevat. Jos sama bisnes on kyseessä, niin myös samat säännöt. Ja tässä mielessä, jos nyt kielletään sinä rahamarkkinarahastot, komissio komission jäsen Barnier on tässä viisaudessaan päättänyt, että eh, pitäisi asettaa tälle kolmen prosentin puskurirahasto, tämä CNAV, ja jos näin on, niin sitten pitäisi toimia CRD4 mukaisesti. Eli niistä tulee sitten naptaista, niille tulee tällainen eh, tiukka kolmen prosentin vaatimus joka on viputaso, ja tämä on myös CRD4-vaatimus. Ja yksi asia, joka mielestäni pitäisi laittaa komission ehdotukseen, on tämä vastasyklinen aspekti, joka eh, koskisi rahamarkkinan rahastoja. Sillä me olemme sitä mieltä, että ne vain lisäävät volatiliteettia kun markkinoilla mennään ylöspäin tai alaspäin. Ja se, että niille estetään vakavaraisuusvaatimuksia, jotka ovat eh, suhtainen vastaisia, ne varmasti auttaisivat silloin, kun kriisiä tulee ja jos ollaan sitten tiukempia siinä vaiheessa, kun on nousukausi meneillään. Meidän pitää nyt sitten tutkia tätä asiaa, koska CNAV rahamarkkinarahastot ovat melkeinpä pankkia, niin ehkä niillä pitäisi olla erityispankkilisenssit, niitä varten käytössä. Tämä olisi siis sitten, tämä toisi mukanaan erityisvaatimuksia. Suhtautu, suhtaudumme myös vähän skeptisesti tähän siirtymäkauteen. Haluaisimme, että se on mahdollisimman lyhyt ja todennäköisesti samanlainen kuin CRD 4, vakavaraisuusdirektiivi 4. Haluaisimme myös välttää siltä, että rahamarkkinarahastot olisivat johdannaisten eh, kohteena. Me emme halua tässä systeemistä riskiä tältä osin kasvattaa. Ja mitäpä muuta? No niin, me vähän ihmettelimme tätä, että valvova viranomainen on tässä ESMA, EMV, kun katsotaan näitä eh, rahastoja, niin kyllä kyseessä on sellaiset laitokset, jotka ovat aika pankkimaisia, eli eikö olisi paikallaan, että pankkiviranomaisen rooli olisi tässä tärkeämpi, jos tehtävät ovat hyvin samantapaisia, niin ei tässä pidä olla kahta erilaista valvontajärjestelmää sellaisille eh, toimille, jotka ovat itse asiassa aika lähellä toisiaan. Ja sitten lopuksi toivoisimme, että tarkoituksen mukana hyväksyttäisiin avoimuusvaatimukset, jotta voidaan paremmin eh, seurata sitä, miten nämä rahastot toimivat tässä kommenttini ja näistä näiden pohjalta sitten esitän tarkistuksia mahdollisimman nopeasti ja me esittelemme näistä asioista, puhumme mahdollisimman paljon ennen kuin hän edes antaa omaa eh, luonnostaan eteenpäin, niin että voidaan tiivistää tätä eh, valmisteluprosessia. Eli Jean-Paul haluan vielä kiittää siitä, että sain tässä vaiheessa puhua. Right, thank you. Kiitoksia. No niin, kiitoksia erittäin paljon. Wolf Clint ei taida olla paikalla, joten sinä olet saanut ilmeisesti ohjeet. Ai, anteeksi, pahoillani. No, minähän... Niin, tässähän oli Jean-Paul tietysti ensinnä vuorossa. Merci, madame présidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, tämä ongelmahan on aina, kun ei näe enää eteenpäin. Silloin kun olen täällä aina paikalla, niin minua ei huomatakaan ollenkaan, kun olen täällä istumassa. No niin, muutamia lyhyitä huomioita. Ensinnäkin haluaisin tukea esittelijää. En tehnyt päättäväistä työtä. Olen samaa mieltä tästä määräajaista, kalenterista. On erittäin hyvä, jos saisimme tämän asian käsiteltyä ennen tätä parlamenttikauden loppua. No hän on ottanut tässä esille monia asioita en nyt toista tässä. tässä on esimerkiksi tämä puskuriongelma joka otettiin esille. haluaisin hieman tästä merkinnästä luokituksesta hieman puhua. olen hieman hämmentynyt kun näen tässä komission ehdottavan sitä että kiellettäisiin tätä luokitusten pyytämistä. tiedätte että olen itse ollut esittelijänä Äh, näissä luokituskysymyksissä. Dominicihan oli myöskin mukana käsittelemässä näissä. Minun mielestäni tässä on hieman ristiriitaa. Eli ei haluta tätä luokittelua tai luokitusta. Ja kun ajatellaan, että meillä on kuitenkin tämä ammatti, jota on sitten säännelty, meillä on valvonta Euroopan tasolla. Ja minun mielestäni tätä asiaa sietäisi hieman pohtia koska jos tekstissä sanotaan, että ei voida pyytää luokitusta, niin kuitenkin meillä voi olla erityyppisiä vaikkapa tähtiä tai muita tapoja kuitenkin antaa tiettyä arvoasteikkoa tai luokitusta. Eli kun ajatellaan, että on tällaisia ei-säänneltyjä elimiä, jotka antavat tiettyjä arvoasteikkoja, niin eikö se ole kummallista, koska ei sitten anneta lupaa säännellyille luokittelulaitoksille luokitella. Eli tätä hieman pohdin ja minun mielestäni tätä pitäisi vielä miettiä. No, muista asioista en ehkä menisi Lambertsin tavoin aivan näin pitkälle. Hän haluaa sitä että nämä rahastot siirrettäisiin pankkiin ja tässä otettaisiin nämä pankkisääntelyt käyttöön käyttöön. Minun mielestäni ei pitäisi kuinkaan mennä siihen suuntaan, että liikaa säänneltäisiin tätä asiaa. Mutta olen erittäin mielelläni tehnyt yhteistyötä esittelijän kanssa. Olemme olleet yhteydessä ja tämä on erittäin hedelmällistä yhteistyötä varmasti. Kiitoksia. Okay, thank you very much. And, and... No niin, kiitoksia. Ja sitten mun Clintin puolesta Silvi. I will speak English, I speak... Uh, Kiitos. Puhun englantia ja Wolfin osalta Saksaa, niin haluaa tässä käydä rakentavaa vuoropuhelua. Tämä asia on merkittävä. Omasta puolestani voin myös sanoa, että aikataulu on tässä kyllä tärkeä seikka. Meidän on pyrittävä huhtikuun sitten tässä kerta kaikkiaan eh, työ hukkaan. Herakliins on tyytyväinen komission ponnisteluihin. Tämä on tärkeää. Hän haluaa, että kiinnitettäisiin tarkkaa huomiota ESABn työhön ja hänen mielestään likviditeetti on astettava etusijalle ja hän tietää, että investoijat ovat hyvin kiinnostuneita pääsystä ja rahamarkkinarahastoilla markkinarahastoilla on suhdanne eh, myönteisiä vaikutuksia ja on huomioitava, että jotta nyt niiltä ei vietäisi mainetta, niin rahamarkkinarastot eivät ole kiistäneet mitään eh, lunastuspyyntöä, vaikka näin on sanottu, ja siksi on sitä mieltä, että pitää miettiä tärkeä, tarkkaan, tarvitaanko lisää likviditeettiä, että katettaisiin rahamarkkinan rahastot. Ja hän sanoi, että erityisesti likviditeettivaatimukset, niin että olisi viikoittaiset likviditeettivaatimukset ja 24 tunnin likviditeettivaatimukset, jotka olisivat tiettyjä prosenttimäärän, pitäisi käyttää ja sitten voitaisiin antaa myös tietovaatimukset, jotka pitäisi toimittaa valvoille viranomaisille ja EAMVlle. Tämä lyhyt keskustelu on osoittanut, että rahamarkkinarahastot eivät ole pankkeja. Mutta jos ajatellaan tätä järjestäjäkysymystä ja linkkejä pankkeihin, niin, niin nämä ovat kyllä hankalia tässä. Ei pitäisi nyt lisätä pääomavaatimuksia pankeille ja jättää tämä tältä osin täysin avoimeksi. Ei tässä kuitenkaan haluta uutta pankkikategoriaa luoda. Kiitos. Very much. Said. Kiitoksia sitten Said. Thank you very much, Madam Chairman. Um, when we were, uh... Kiitos puheenjohtaja kun me käytiin, kävimme näitä rakennemuutoksia läpi pankkisektorilla, niin mehän sovimme tietyistä asioista. Ensinnäkin se, että piti, piti estää tätä pankkien rahoitusta verorahoilla ja meillä oli myös kaksi muuta asiaa. Joka tapauksessa niin tässä on nyt eh, peri, periaatteessa samat asiat edessämme, joihin pitää puuttua. Ja meillä on myös tämä asetus, jonka avulla sen voimme tehdä. Meidän täytyy miettiä sitä, että pankit ovat äh, sponsoreita ja meidän täytyy jollakin tavalla pystyä erottelemaan toisistaan rahastot ja pankit. Mutta minä olen vähän huolissani tästä asiasta, koska me emme puutu näihin perusongelmiin. Ensinnäkin tämä CNAF-puskuri. E, miten se on, on suunniteltu näihin kriisitilanteisiin? Jos katsotaan, katsotaan nyt äh, tätä puskuria, niin äh, tuntuu siltä, että se on, eh, ei kuitenkaan sovi siihen markkinatilanteeseen, johon on eh, ta- tarkoitettu. Ja kuitenkin sitten eh, raastonhoitajat kuitenkin pitävät näistä. Tässä täytyy ikään kuin saada suoja itse itseltään. Nyt on kysymys siitä, että onko tämä puskuri liian laaja vai Eh, niin vai onko, onko meillä siis varaa sekä Amerikasta Euroopassa näin laajaan puskuriin? Tässä on nyt kuitenkin sellainen ajatus, että se nafia pidetään jollakin tavalla turvattomana, mutta jos katsotaan minkälaista tutkimusta asiasta on tehty ja jos katsotaan myöskin kokemusta, eh, niin huomaamme, että, että tässä oli nämä ö, muut CNAFista täytyy miettiä, mitä niille tapahtui 2007 Eh, siis onko tämä uusi rakennelma yhtään sen turvallisempi kuin aikaisempi? Eli tässä on nyt aika mm, mm, yksinkertaista, että VNAF olisi hyvä ja CNAF olisi huono. Meidän täytyy miettiä, kuka näitä rahastoja tarjoaa. Eli tässä on tällaisia kirjanpidollisia eroja. Ja sitten tämä, eh, mitä jos tämä CNAF sitten ei onnistu, niin voimmeko mennä tähän VNFiin vai puututaanko tähän sitten tähän perinteiseen pankkijärjestelmään? Ja on, olemmeko nyt sitten keskittämässä näitä kriisejä vai, vai, vai ollaanko tässä vain kiertoteitä etsimässä silloin, kun tulee kriisiaika? Ja jos katsotaan nyt pankkien eh, tilan taseita, niin me tajuamme, että ne eivät ole hyvässä Eh, kunnossa. Eli onko tässä nyt vain lisäkeskittymistä tapahtumassa? Se, mitä Jean Paul sanoi, ja hän puhui tästä kiellosta, eh, Meillä on näistä luokituslaitoksista eh, vähän eri näkemyksiä ja, ja jollakin tavalla eräät pystyivät tätä järjestelmää käyttämään mutta useinhan markkinat menivät kuitenkin kaiken edelle. Ja miten voidaan estää näiden luokitusten käyttö? Kaikki ne, jotka nyt investoivat näihin rahastoihin, niin onko, onko niillä todellakin olemassa sellaista tietoa, että he osaavat sen tehdä, että CNAFista VNAFiin siirrytään? Kiitos. Uh, Kiitoksia. Haluaisiko joku muu käyttää puheenvuoron tästä asiasta? Hyvä. No sitten itseni lisään ihan lyhyesti tähän listaan ja sanon, että on erittäin tärkeää, että muistamme sen, mitä, miksi me tämä, tai kun tätä teemme, että aivan kuten Silvi sanoi, meidän pitäisi luoda toisen tyyppistä tai uudenlaista pankkijärjestelmää. Yksi ongelmista Euroopassa tällä hetkellä on se, että me olemme liian, liian riippuvaisia pankeista, emmekä saa tarpeeksi rahoitusta markkinoilla. Ja jos emme ole varovaisia siinä, mitä tässä teemme, niin me vain pahennamme tilannetta, emmekä paranna sitä ollenkaan. Usein sanomme sellaista, että samat riskit, samat säännöt, mutta meidän pitää muistaa, että riski riippuu usein myöskin siitä elimestä, jossa se sijaitsee, joten asiat voivat olla riskialttiimpia tai systeemisempiä jos kyseessä on suuri systeeminen pankki kuin vaikkapa joku rahasto, jossa kaikki tehdään ja joka ei sitten ravistuta, ravistuta markkinoita, jos jotakin tapahtuu. Eli tämä on Yhdysvaltojen talouden vahvuus ja se syy, miksi he olevat, ovat päässeet kriisistä eroon paljon nopeammin kuin me. Ja IMF ja muut laitokset ovat tehneet sellaista työtä, joka osoittavat, että meillä on systeeminen ongelma Euroopassa koska meillä ei ole tarpeeksi aktiivisia markkinoita. Eli tämä tällainen yleisnäkemys ja meidän pitää ihan olla hyvin varovaisia, jotta emme pahenna tilannetta. Panin merkille, että täällä on tullut sellaisia kommentteja, jotka ovat tämän saman, saman ajatuksen ilmaisen. Haluatko joku muu puhua? Jos ei, niin Said, haluatko vielä käyttää puheenvuoron? Ihan lyhyesti haluaisin kiittää kollegoja heidän panoksistaan tässä on nyt äskettäin käyty ensimmäiset keskustelut kahdenvälisesti ja tietysti jatkossakin olen yhteydessä kuhunkin varjo esittelijä. Toivottavasti tämä luonnos saadaan hyvin nopeasti valmiiksi ja toimitaan sen eteenpäin heti saman tien, kun se vaan saan. Ja sitten palaan asiaan myös kahdenvälisissä tapaamisissa liittyen joihinkin tämänpäiväisiin kommentteihin, mutta yleisesti ottaen olen kyllä samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi käyttää komission ehdotusta tietynlaisena pohjana ja meidän pitäisi joitain asioita, kuten luotto, luo, tai luokitusasiaa eh, miettiä, mutta sitten on tärkeämpi eh, tällainen perustanlaatuinen asia, että pitäisikö meidän lähteä pikemminkin VNAVin tielle, ei niinkään Seenavin puolesta puhua tai vaikeuttaa sitä. No tähän meidän on kyllä ihan suoraan paneuduttava. Kollegani Said sanoi, että itse asiassa ne toimivat aika saman tapaisella tavalla. Jotkut tutkimukset ja kokemus osoittaa, että on kuitenkin olemassa riskin osalta erilaisuutta, jos ajatellaan sääntelijöitä, niin yleisesti ottaen Euroopassa selvästi puoletaan V-navia eikä C-navia. Itse asiassa eh, ne haluaisivat päästä eroon eh, Venäjistä. Ja siksi meidän on todella paneuduttava tähän asiaan. Voin ihan täysin rinnan yhtyä siihen, että vastaus on löydettävä, jos jos Seinäveä ei olisi enää ja jos ne eivät enää olisi niin suosittuja, rahat menisivät jonnekin muualle, niin pitää miettiä, liittyisikö tähän enemmän vai vähemmän riskiä. Eli tähänkin asiaan pitää paneutua. Tässä kaikki. Tässä vaiheessa kiitos paljon yhteistyöstä. Asiaan palataan vielä myöhemmin. Kiitos. Okay, uh, thank you. No niin, hyvä. Kiitoksia erittäin paljon. Aikataulu on jo mennyt täällä jaettu, mennyt läpi. Seuraava käsittely toinen joulukuuta, sitten 10. joulukuuta kriittinen päivämäärä kello 17, siis e- tarkistusta jättämisen määräaika. Kiitoksia tästä. Ja nyt olemme hieman itsemme edellä, koska kello 16.30 piti käsitellä vertailuarvoja. Meillä menetimme yhden varjoesittelijän. En ole ihan varma, että kuka tällä sosiaalisten puolesta on varjoesittelijänä. Me emme tiedä. Pyrin vain selvittämään, että onko täällä joku EPPn puolesta. Kay Mitchell on tulossa, joten ehdotan, että pidämme pienen paussin tässä välissä ennen kuin saamme sitten asianomaisia enemmän paikalle ja kello 4.30 jatkamme sitten. No niin, voimme varmastikin jatkaa. Odottelen edelleenkin yhtä varjoesittelijää, mutta mennään eteenpäin kohtaan viisi. Vertailuarvoina käytettävät indeksit rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa tässä on varmasti eturistiriitoja, koska itse tässä olen puheenjohtaja ja myöskin esittelijä, mutta mennään nyt eteenpäin. Eli olen siis todella esittelijä, joten ensinnäkin muutamia käytännön asioita. Tässä on kyseessä hyvin nopea määräaika, nopea kalenteri. Pyrimme saamaan aikaiseksi tällä kaudella vielä jotakin. Sitä kaikki toivoivat. Ja jotta tähän päästäisiin, niin olen tehnyt viikonloppuna tarkistuksen. Olen laittanut tällaisen track changes asiakirjaan, joka on versio tästä komission asiakirjasta ja se on jo jaettu varjoesittelijöille. Ja jos joku haluaa, niin varmasti tai saakin tämän asiakirjan ja nyt kun tästä on keskusteltu, niin huomiseen mennessä toivottavasti saan sen myös verkkosivulle, niin jotta kaikki pääsevät siihen käsiksi. Olen puheenjohtajana melko kiireinen, joten en välttämättä pysty järjestämään kokouksia, mutta ainakin nämä kantani ovat avoimia ja kommentteja voi esittää. Kuinka monta lisämuutosta sitten voin ottaa huomioon ennen lopullista eh, eh, mietintöä en tiedä todennäköisesti en paljon mutta kuitenkin on avoin tarkistuskierros jonka aikana voin sitten ottaa huomioon niitä kantoja joita muualta esitetään. ja julkistan myöskin verkkosivustolla toimistollani asiakirjoja, erilaisia kantoja, muita asiakirjoja, jotka minulle esitetään, jotta sitten kaikki voivat jakaa ja kommentoida niitä. Viikonloppuna olen tehnyt näitä muutoksia, joten olen ottanut tätä omaa kantaani tässä esille, joten yritän nyt yleisluontoisesti kertoa teille, mitä olen tehnyt. No ensimmäinen asia, jonka olen tehnyt, liittyy soveltamisalaan ja tulin siihen johtopäätöksen, että komissio oli ajatellut saavuttaa liian paljon. Tämä ei ole käytännön läheistä, kun ajatellaan sitä, että kuinka paljon näitä velta-arvoja on ja että toimijat tulevat Euroopan unionin sisältä ja myöskin ulkopuolelta. Ja koko prosessi on ikään kuin keskeneräinen prosessi, joten ei pitäisi tehdä mitään haittaavaa työtä. Eli lopulta halusin keskittyä hallinnoijiin ja artiklassa 5 on määritelty tällaiset vertailuarvokategoriat jos on vertailuarvo, joka noudattaa näitä kriteerejä, niin silloin on tämän asetuksen piirissä. Ja luettelo löytyy artiklan viisi alusta. Siinä on kriittiset vertailuarvot. Tällä hetkellä siinä on myös tällaiset hyödykevertailuarvot. Tämä on hyvin laaja ja tätä varmasti pitää kaventaa vielä, mutta ajatuksia otetaan vastaan ja olen myös sanonut, että jos on hallinnoijia, joilla on eh, suuria eh, vertailuarvoja, suuri vertailuarvo on sellainen, jos, joka on yli 100 miljardia. Eh, jälleen kerran tämä on keksitty luku. En ole laskenut, että kuinka monta vertailuarvoa tähän kuuluu, mutta olen avainnut sellaisen määritelmän, että jos on enemmän kuin yksi näitä mutta tähän piti kuitenkin esittää jotakin, jotta ihmiset voivat sitten tätä katsoa ja pohtia, koska kukaan muu ei ole keskinyt, keksinyt, keksinyt tällaisia kategorioita aikaisemmin. Mutta ehkä tämän pitäisi olla kuitenkin korkea pikemminkin kuin matala, koska yksi toinen kriteeri, joka minulla on se, että toimivaltaiset viranomaiset, jotka käsittelevät tiettyjä vertailuarvoja voivat sanoa, että hallinnoille halutaan tällaiset tietyt vertailuarvot sääntelyiden sisään, joten meillä on tietyt ikään kuin kategoriat olemassa ja sitten siitä voidaan lähteä eteenpäin. Ja myöskin hallinnojen vertailuarvot. Vähittäismarkkinoilla on otettu tähän. Tämä on hyvin yleisluontoinen jälleen kerran ja jos teillä on ajatuksia siitä, kuinka tämä voitaisiin kaventaa, niin olen avoin. Ja myöskin hallinnojat eri indeksivaihto toimissa. Tämäkin voi olla toimivaltaisten viranomaisten asia tästä päättää. Sitten olen ottanut tähän myöskin sellaisten vertailuarvojen hallinnoijat, joilla on ikään kuin vähän tällaisia transaktiotoimia, ja jotka saattavat olla haavoittuvassa asemassa. Sitten tässä on monia vertailuarvoja, joilla on yhtenäismarkkinavaikutusta. Niin, meidän piti nyt aloittaa jostakin ja siksi laadin tällaisen listan, mutta tähän voitaisiin kuitenkin ottaa tällaisia eri määritelmiä siitä, että mikä otetaan, luetaan mukaan ja mikä ei. No tässä asetuksessa, sitten kun asetuksessa on otettu mukaan näitä kriteereitä, niin sitten sitä sovelletaan kaikkiin vertailuarvoihin, koska jos on tietyn merkittävä vertailuarvon tuottaja ja jos on sellainen maine, että sitten otetaan mukaan kaikki vertailuarvot tältä hallinnoilta, ovat ne sitten näissä puitteissa tai ei, niin ajattelin, että pitäisi olla tietty suhteellisuus periaate, että kuinka tätä asetusta sitten sovelletaan. Ja sitten voi olla tietyt ESMAn ohjeviivat, suuntaviivat ja tietynlainen suhteellisuusperiaate siis, jota sitten toimivaltainen viranomainen valvoisi. No sitten artikla 23, siinä puhutaan luvasta. Sitten kun mennään näiden tiettyjen kategorioiden yläpuolelle, niin jos hallinnoja haluaa soveltaa sovel- suhteellisuusperiaatetta, niin sitten se kertoo ää, toimivaltaiselle viranomaiselle tästä. Eli nämä ovat ne vertailuarvot jotka menevät ikään kuin kriteerien yläpuolelle. Eli jos halutaan, että tässä on tietyt minimivaatimukset, ikään kuin yleisluontoiset, niin sitten pitää selittää, tämä on selitetty, että mitä tässä toimitaan. Eli ja viranomainen voi sitten suostua näihin tai ei. Ja ajattelin, että tässä olisi kyseessä sopimus, ensiksi ja sitten tulevaisuudessa, kun tiedetään enemmän vertailuarvoista, niin sitten näitä asioita voidaan työstää eteenpäin, jos haluaisimme jotakin muuta, jotta saisimme sitten tämä vertailuarvo kakkosessa muuta aikaiseksi. No sitten kolmannet maat, niiden osalta olen hyvin varovainen, koska kyseessä on keskeneräinen asia ja monissa maissa ei ole lainsäädäntöä, on vain menettelyjä, jotka sitten ehkä toimita, toimitetaan hallinnoijien tai valvojien kautta, niin meidän pitää silloin käyttää IOSKon standardeja, eli kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojen yhteisön standardeja. Ensimmäiset viisi vuotta hallinnoijat selittävät, kuinka ne katsovat tai kuinka ne suhtautuvat vertailuarvoihin, jotka tulevat kolmansista maista ja kuinka ne sopivat IOSKon kriteereihin. Tämä voidaan tehdä käytännesääntöjen analyysin kautta, joka vertailuarvojen tuottajat antavat, tai sitten ESMA luettelon perusteella tai sitten ehkä tästä tulee tällainen ö, ikään kuin vastaavuussäännös. Ja vastaavuus voisi myöskin olla ikään kuin tällainen rinnakkainen kriteeri tässä. Tämä on avoin ja voidaan tällä siis haastaa se oletus, joka tulee hallinnoijalta tai valvonta viranomaiselta joka näitä määritelmiä haluaa käyttää. No tässä on 24 kuukautta määräaikana ennen kuin EUn pitää pyytää lupaa, joten otin tämän ikään kuin lähtökohdaksi eh, kolmannen maiden vertailuarvoille ja pohdin, että pitäisikö tämä olla 30 kuukautta niiden osalta. Ja logiikka tässähän on siis tämä 24 kuukautta EUlle hakasulkeissa ja sitten lisäsin tähän kolme kuukautta lisää kolmansien maiden osalle. Ja vielä kolme kuukautta, eli olen hyvin avoin tässä ajatusprosessissa, niin ajattelin, että kolmansien maiden osalta tämä voisi olla 30 kuukautta. No sitten käytännön säännöt artiklassa 9 ja myöskin muualla. Mielestäni tämän ei pidä olla vertailuarvokohtaista välttämättä. Ei ole aivan selvää, että pitäisikö sen olla vai ei, mutta käytännön säännöt hallinnoin osalta voidaan yleisluon, yleistää ja jos sitten noudatetaan tätä suhteellisuusperiaatetta, niin sitten joiltain osin ehkä nämä pienemmät vertailuarvot eivät liity tähän. Ja pohdin sitä, että kuinka oikeudellisesti äh, sitova tämä toimi on. Tätä ei tehdä sopimuskohtaisesti maksujen osalta, eikä silloin kun toimijat ovat kolmannessa maassa, joten pyrin hieman muotoilemaan tätä siten, että tämän pitää olla mahdollisimman sitova, mutta sen pitää olla myöskin käytännön läheinen samanaikaiseksi. Lisäksi varmasti kannattaa kommentoida sitä, että hallinnoijista ei voida tehdä valvojia, koska niitä on aivan liikaa. Tämä on liian työläs prosessi, eikä tämä ole asianmukaista. On kuitenkin asianmukaista, että ne olisi hieman tietoa siitä, että ketä nämä toimijat ovat, jotta tietoa ei oteta mistä tahansa tuntemattomasta lähteestä. Eli tämä pitää olla se puitteisto, jossa hallinnoijat toimivat omien käytännesääntöjensä ja due diligence-sääntöjensä puitteissa. Ja tietysti niiden pitäisi tutkia näitä tapauksia asianomaisella tavalla ja raportoida markkinoiden väärinkäytöstä, jota ne huomaavat, mutta ei niiden tarvitse ikään kuin tutkia näitä asioita syvemmällä tasolla. No sitten artiklassa 12 ja liikkeis, liitteissä meidän pitää tutkia vielä näitä tarkemmin, koska minä en ole vielä näitä tutkinut tarkemmin. Minun pitää saada vielä palautetta. Katsoa, että miten nämä sopivat IOSKon standardeihin. Minulla on muutamia ajatuksia näistä vielä, mutta tämä on vielä kesken tämä prosessi. No sitten nämä kriittiset vertailuarvot. Muutin tätä määritelmää, jotta tämä olisi hieman selkeämpi. En ole vielä muuttanut tätä 20 prosentin raja-arvoa. Eli jos menetään 20 prosenttia, niin sitten on tietyt eh, toimenpiteet, joita sovelletaan. Olen hieman huolissani siitä, että 20 prosenttia voi olla naurettavan korkea jossakin tapauksessa ja naurettavan matala jossakin eh, tapauksissa, koska jos esimerkiksi tässä käsitellään koko Eurooppaa ja menetään yksi kulma, niin sitten kyseessä voi olla hyvinkin merkittävä tilanne, mutta jos tätä osuutta sitten menetetään koko Euroopan alueelta, niin ehkä se ei ole kovinkaan merkittävä. Eli tätä pitäisi hieman yleis, yleistää, jotta se olisi selkeämpi. Joillekin tämä on hyvin ristiriitainen tämä koko säännös. Odotan tästä vielä palautetta. En ole vielä muuttanut tätä hieman voitaisiin, olen kuitenkin tiukentanut tätä kriittisen vertailuarvon määritelmää. No, vertailuarvo, artikla 15. Ehkä olisi hyvä tietää, mistä on kyse vertailuarvossa, vaikka kyseessä ei olisikaan erityisen suuri sellainen, mutta aina ei voida kuitenkaan tarkistaa, että aina ei voida tarkistaa ja silloin kun ei voida tarkistaa, pitää sanoa, että onko kyseessä ikään kuin tarkistettava vertailuarvo selvitys. No sitten artikla 39. Tässä puhutaan viidestä prosentista. Tätä on hieman vaikea hallita, joten tässä voitaisiin sanoa, että tätä vertailuarvoa voidaan käyttää eri sopimuksissa ennen kuin ne on mennyt umpeen, niin eikä, ei voida sanoa, että 200 vuotta, koska siihen mennessä varmasti olisi tehty uutta lainsäädäntöä, mutta käytännön tasolla en tiedä, kuinka tätä 5 prosenttia voidaan käsitellä. Tässä ehkä joudutaan hieman pohtimaan sitä, että miten tätä käsitellään ehkä tässä on hyvän, hyvin vähän puhuttu siitä, että niitä voitaisiin, voitaisiin lisätä jotain teknisiä standardeja ikään kuin. No sitten oli se tekijänoikeudet. Tämähän on minun erityisalani, oli ennen kuin tulin tähän parlamenttiin. En ole tehnyt mitään suuria muutoksia tähän kohtaan ja ehkä tätä ei pidäkään muuttaa. Hieman olen eh, selventänyt tätä Mietin, että onko jotakin muita takeita, joita tähän ehkä tarvittaisiin. Olen tietoinen siitä, että on teollisia tekijänoikeuksia, jotka liittyvät tähän asiaan, mutta en kuitenkaan haluaisi, että että niitä väärinkäytettäisiin mitenkään liikaa, joten ehkä tätä pitää vielä työstää. Tämä ihan yleisluontaisesti se, mitä olen nyt ajatellut, ja meillä on tämä Track Changes-asiakirja siis saatavilla, aivan kuten sanoin, ja tähän liittyy paljon muitakin asioita, kun tätä asiakirjaa lähtee käymään läpi, mutta artikla 25 yksittäisien vertailuarvojen ilmoituksia ei tarvitse tehdä, koska tässä on tämä lupaprosessi, eli artikla 25 itse asiassa on otettu pois kokonaan. Toivottavasti tässä nyt oli jotakin järkeä. Ja nyt annan puheenvuoron sitten varjoesittelijälle EPPn puolesta. Jenny. Kiitos puheenjohtajan tästä hyvin yksityiskohtaista johdattelusta tästä muistiosta, jonka saimme aikaisemmin tänään. Siitä oli paljon hyötyä. Teemme kansanyhteistyötä, yhteistyötä, päästään hyvään tulokseen tässä aikataulussa, jonka hahmottelitte. Toivottavasti emme nyt lähde ollenkaan eh, sällitä vielä loukkaamaan. Emme tätä halua tehdä missään tapauksessa, mutta kuitenkin muutama huomio on täysin selvää, että äskettäiset tapahtumat ovat kyseenalaistaneet sen, ovatko tärkeimmät vertailuarvot, kuten Libor ja Euribor, todella, eh, onko niiden eheys toteutunut. Tästä on sitten johtunut jopa valtavia sakkoja. Tämä asia on mainittava. Kaikki tämä on tehtävä selväksi. Nyt on ryhtyä toimeen, jotta järjestelmän ehdotus voitaisiin varmistaa. Tämä on IOSKon raportissa selvästi mainittu. Kyseessä on esimerkiksi 59 miljoonan sakko tietylle yritykselle ja toiselle yritykselle suurin paljon. Eli minä otan tämän esille siksi, että on eräs seikka, yleinen seikka, joka pitää muistaa. Tämä liittyy siihen, että luottolaitokset eivät ole toimineet hyvin, eivätkä muut. Ja tässä pitää miettiä sitä, minkälaisia, minkälaista eh, liikemiesetiikkaa on oikein opetettu yliopistossa, jos aina sanotaan, että eh, tässä markkinoiden on toimittava, eihän sitten kuitenkin tapahtui manipulaatiota. Jos ajatellaan tätä ehdotusta, niin moni haluaa tästä asiasta keskustella. Se on ihan hyvä, mutta kuitenkin kaikki tässä yhteydenottajat ovat teollisuuden tai hallitusten virastojen edustajia. Haluan tämän mainita siksi, että on oltava todella varovaisia. Pitää miettiä, minkälaisia seurauksia tästä voi olla. Tämä pitää muistaa. Nyt pitää Eh, kyllä suhtautua kriittisesti kaikkiin niihin tietoihin, mitä meille ulkopuoliset toimittavat. Ei nyt pidä lasta pesuveden mukana heittää, en halua liikaa dramatiikkaa tähän tuoda. Meidän on kuitenkin nyt asioita hyvin tarkkaan eh, ja viisasti mietittävä sitä, miten tämä asia määritellään. Ja tämän sanottua, niin jos ajattelen komission ehdotusta, se on kaiken kaikkiaan joskon periaatteiden mukainen, mutta halutaan kuitenkin päästä pidemmälle niin, että katettaisiin laajempi määrä vertailuarvoja, kuten sanoitte puheenjohtaja. Komissio sanoi, että IOSKon periaatteet mahdollistavat tämän tulkinta joustavuuden sillä tavoin, että tässä voi olla erilaisia sääntöjä ja näin EU-markkinat voivat lisää sirpaloitua. Tämä asian muistettava mielestäni. Sitten mitä tulee erityisiin seikkoihin liittyen soveltamisalaan tässä, ehdotukset ovat hyvin laajoja. Ne eivät välttämättä ole EAMVn mukaisia. Jos ajatellaan erilaisia uusitsia, niin niitä koskevat säännöt tulevat kansainvälisistä yhteyksistä, kuten IOSKosta. Eli tätä asiaa seuraavan viikon aikaa kyllä mietittävä ennen kuin mennään tarkistuksiin. Sitten on eräs seikka, jota valiokunta ehkä on muistanut kyseessä, on Eli miten näitä sovellettaisiin nyt indekseihin, oleellisiin indekseihin. Esimerkiksi indeksi on yksi, joka on tärkeällä sijalla, koska niitä voidaan käyttää viitearvona jossain sopimuksessa. Kun tämä ehdotus oli kuulemisvaiheessa, komission tarkoituksena ei ottaa mukaan kansallisia tilastokeskuksia, kun sitten asetusehdotus julkaistu, julkaistiin, niin ei kuitenkaan erityisesti suljettu pois näitä kansallisia tilastoviranomaisia, mutta koska niitä valvoo Eurostat ja koska niitä koskevat jo tiukat vaatimukset liittyen menetelmiin ja avoimuuteen, niin ehkä tähän asiaan kyllä pitäisi uudelleen paneutua. Yleisesti ottaen puheenjohtaja, haluaisin sanoa, että olen huolestunut näistä eh, ilmiantajasäädöksistä. Minun mielestäni komission ehdotus ei heitä tarpeeksi ota huomioon. Ja kuten minun paperissani, joka koski pankkiviranomaista ja vertailuarvoja vuodelta 2003, sieltä löytyi ihan hyviä ajatuksia. Siellä estettiin seuraavaa vertailuarvohallinnoijan pitäisi ottaa käyttöön ilmiantajamenettely eh, ja myös valitusmenettely, jotta voitaisiin hyvin eh, varhaisessa vaiheessa jo saada tietoa siitä, että väärinkäytöksiä on tapahtunut. Tämä on muistaakseni periaate B14-asiakirjassa ja sitten vertailuarvon esittäjällä pitäisi olla nolla toleranssia, pitäisi ryhtyä eh, rankaisutoimiin, eh, jos värkäyksiä tulee. Sitten on periaate C10 ja vertailuarvon laskenta toimijan pitäisi myös ryhtyä toimiin niin, että voidaan hyvin varhaisessa vaiheessa saada tietoa mahdollisesta väärinkäytöksestä. Kyseessä on periaate D6. Ja nyt sanotaan, että on hyödykevertailuarvoja manipuloitu ja tämä on lähtenyt liikkeelle siitä, mitä The Guardian-lehdessä julkaistiin ilmiantajan tietojen pohjalta ja tämä osoittaa, että tähän toimintaan liittyy riskejä. En halua minkälaista oikeusluetteloa mm, sellaisille henkilöille, jotka haluaa, voivat ehkä tietoja käyttää omiin tavoitteisiinsa, mutta meidän pitää lähteä liikkeelle kyllä EMVn ja pankkiviranomaisen asiakirjasta ja mm, toimia tässä tältä osin ehkä vähän tiukemmin. Ja mitä tulee sitten tarkistuksiin ja mm, tilintarkastuksiin on tärkeää, että näitä vertailuarvoja tarkastellaan eh, säännöllisesti ja kyseessä on oltava ammattikoulutuksen saaneet henkilöt, sillä tähän tarvitaan erityistuntemusta. Tässä puheenjohtaja nämä yleiskommentit, jotka halusin ottaa esille vastauksena siihen, mitä sanoitte. Haluaisin kuitenkin nyt mainita vielä sen, että ehkä otan esille myös eh, tietyn asian, että miten toimitaan ehkä suljettujen ovien takana. En tiedä, palanko tähän asiaan, mutta ehkä vielä myöhemmin näin teen ja sitten kerron teille tarkemmin, mistä olen huolestunut. Mutta kaiken kaikkiaan on hyvä, että asiassa edetään mahdollisimman nopeasti ja esille ottamanne asiat ovat kyllä oleellisia ja tärkeitä. Ja toivottavasti esittelijä ja varjoesittelijät huomioivat nämä mainitsemani asiat. Kiitos. Thank you very much. Uh, now... Kiitoksia. Sitten S&D, Emily Töny. Thanks. <clears throat> Thank you Sharon also for um, your open... Kiitoksia Sharon tästä avoimuudesta ja näistä yksityiskohtaisista tiedoista, joita saimme. Minulla on tällaisia mm, vain alustavia huomioita ryhmältämme. Ensinnäkin tämä konteksti, aivan kuten EPPkin sanoi. Me olemme nähneet näitä eh, skandaaleja Libor ja Euribor korkojen ympärillä ja kaikissa näissä hyödykekaupoissa. Tässä selkeästikin puuttuu, tai siis lainsäädännössä on aukko, joka on tukittava. Meillä on nyt ehdotus eh, nyt komissiolta ja vieläkin viisi vuotta kriisin jälkeen me vieläkin siivoamme tällaista sektoria, jolla edelleen tapahtuu paljon manipulaatiota ja petosta. Tämä on hyvin vakava asia ja tämä on veronmaksajille haitallista ja puhumattakaan investoinneista. Eh, mitä tulee näihin sanktioihin sitten, Ali McCarthy on jo työstänyt tässä markkinoiden väärinkäytösasiassa töitä. Ja nyt tässä kuitenkin sanktiot ovat paljon alempia kuin mitä aikaisemmin on ollut esillä. Ja se on meille tällainen periaatteellinen kysymys. Toiseksi me haluamme mahdollisimman laajan soveltamisalan tälle ja nyt minun täytyy lukea vähän tarkemmin tätä soveltamisalaa, miten olet sitä ehdottanut suppeampana kuin mitä komissio on ehdottanut, mutta minä todellakin katson sitä vielä. Meillä on hyvin monenlaisia manipulaatiotapauksia tässä asiassa ja siksi me tarvitsemme hyvin laajan soveltamisalan. Erityisesti kun on kysymyksessä erilaiset tuotteet ja erilaiset markkinat, mutta täytyy myöskin ottaa näiden operaatioiden koot mukaan. Ja kun minä katson tätä ehdotuksia, niin joskus tietenkin tämä kriittinen raja vertailuarvoille on vaikea löytää. Sitten tämä tekninen ydin tässä ehdotuksessa on sellainen, että me myös sitä katsomme tarkemmin – ja tietenkin me olemme hyvin kriittisiä, jos input-tietoon ei voida luottaa, niin silloinhan meillä ei ole mitään. Tässä oli kysymyksessä tiedot ja metodologia, mutta varmaankin siihen, tai siihen täytyy jotakin ratkaisua löytää, koska mitään väärinkäytöksiä emme voi hyväksyä. Se, miten tietoa, tietoa julkistetaan ja minkälaista menettelytapaa käytetään, niin siitä täytyy olla tietoa tämän administraattorin tietenkin täytyy, täytyy olla ajan tasalla ja, ja myös miettiä yritysten tilannetta. Meidän mielestämme ehdotus on hyvä, tämä sopii MIFID-asetuksen kanssa yhteen. Me vain mietimme sitä, että pitäisikö tähän ottaa mukaan eh, mukaan sellainen lauseke, jonka mukaan investoijat saisivat manipulaation johdosta syntyneestä tappiosta korvausta. Ja se on sellainen ehdotus, jota vielä tarkastelemme. Sitten valvonnasta ja näistä lupa, luvituksista. Me olemme sitä mieltä, että voimme tukea komissiota. ESMAn roolista on paljon puhuttu. Onko se tarpeeksi vahvaa? Si- meidän mielestämme tässä nyt on kompromissi edessämme ja se on aivan okei, okay, mutta ESMAn kohdalla pitää pysyä melko korkealla tasolla, jotta, jotta me saamme nämä vertailuarvot luotettaviksi. No sitten ESMAn ja kansallisten valvojien keskinen rooli. Siinä on hyvä ratkaisu. Kuitenkin täytyy varmistaa se, että ESMA on tarpeeksi vahva. Hyviä asioita täällä on mukana. Meidän täytyy nopeasti nyt edetä asiassa tulevien viikkojen aikana. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Filip on lähtenyt. Sven, korvaatko sinä häntä? Yes, um, ich werde nur kurz uh, für... Kiitos. Aivan lyhyesti vain Filipin puolesta haluaisin ottaa kantaa tähän asiaan. Ja se tarkka palaute sitten on sellaista. No nyt minä en kuule, en kuule tulkkausta, sanoo puheenjohtaja. No, saksa ei ole maailman kaunein kieli, mutta silti Jetzt komm nicht mit rheinland-pfälzischen Dialekten, die sind auch nicht schöner. Äh, siis Rheinland-Pfalzin dialekti, se olisi vielä kauniimpi. Anteeksi murre. No niin, nyt uudestaan. Kuuluuko nyt Saksa luureista hyvin, jotta voin puhua? Okei, okay. so. Ähm, also, Philipp äh, kann Filip ei siis voinut tulla tänne paikalle. Tänään saatte sitten hänelle sitten kirjallisena nämä tarkemmat kommentit, mutta pari-kolme asiaa haluaisin ottaa esiin. Kiitän siitä tavasta, jolla teit tätä työtä ja että me olemme tässä aivan alusta asti olleet mukana. Ja meidän mielestämme on erityisen hyvä se ehdotus, mikä täällä on, että nämä Eh, vertailuarvot eh, ovat sekä järjestelmäriskikomitealta että EKPltä, eh, ne on kaikki otettu mukaan. Tällä tavalla vertailuarvot ovat avoimempia, myöskin ne, mitkä tulevat kolmansissa maista. On ihan järkevää, että tämä tulee EKPltäkin, mutta täällä pitäisi olla jonkinlainen kynnysarvo aivan kuten tässä johdantopuheenvuorossa tuli ilmi, täytyy miettiä sitä, että mitä tämä 100 miljardia tarkoittaa, miten se pitää kattaa. Ja pitäisi myöskin miettiä sitä, että, että menetetäänkö tässä jotain ja minkälaiset ovat vähennyskelpoisia Eh, nämä, ovat, eh, nämä kynnysarvot ovat tärkeitä, ne pitää miettiä. Artiklassa 25 me olemme vähän eh, mietteliäitä, koska me ymmärrämme tämän ehdotuksen sillä tavalla, että, että kun uudet vertailuarvot syntyvät, niin vanhoja ei käytetä. Onhan se tietenkin hyvä, että kun niinku markkinoille, tai siis mielestäni artiklassa 25 on ongelma, se pitäisi poistaa. Tämä sama, mistä Rova Turunen tässä äsken puhui, on Esman rooli ennen kuin tämä ehdotus tuli julkiseksi, niin komissiossa oli luonnos, ja tässä luonnoksessa me näimme, että nämä tärkeimmät eurooppalaiset vertailuarvot ovat sellaisia, että ESMA yksin vastaa niistä. Tämä on sisämarkkinoille erittäin hyvä ratkaisu, koska nämä vertailuarvot ovat tärkeitä. Onhan ESMA on tässä ikään kuin johtajana. Gay Mitchellkin puhui tästä äsken ja mehän olemme tämän Libor-yhteydessä jo kokeneet. Britit vastustavat vastustavat suuresti sitä, että Libor lankeaa Esman piiriin. Ja tällä tavalla myöskin komissio on sitten ryhtynyt soutamaan huopaamaan ja, ja Euriborillekin kävi sama kohtalo. On hyvin tärkeää Euroopalle, että sisämarkkinoilla on tällaista yhteistä säännöstöä. Ainakin tällainen eh, käsitys Euroopan parlamentilla pitäisi asiasta olla. Meidän pitää käyttää, käydä tästä keskustelua ja on valitettavaa, että komissio kohtelee jäsenvaltioita vähän eri tavalla ja meidän täytyy trilogissa näitä asioita viedä eteenpäin. Mutta kuitenkin minä haluaisin, että ESMAn rooli olisi vankempi kuin mitä esittelee ehdottaa. Thank you. Uh, now for the ECR side. Kiitoksia sitten Said EKRn puolesta. Thank you very much. Um... <coughs> Kiitos. Tämä on taas uusi esimerkki siitä, että komissio sanoo jotain ja tekee kuitenkin toista. Paljon retoriikkaa sieltä komissiolta tulee, että pitää liikaa säätelyä purkaa ja byrokratiaa poistaa, mutta sitten kun on todellinen ongelma, kuten tämä Libor ja erbar ongelma, mutta sitten kuitenkin tässä pyritään ottamaan käyttöön paljon lisää vertailuarvoja ja säädöksiä. Jos halutaan mahdollisimman nopeasti toimia, niin pitää paneutua oleelliseen eikä pyrkiä käsittelemään kaikkia vertailuarvoja ja sitten lähteä tähän yksityiskohtaiseen keskusteluun ja sitten näin itse asiassa eh, koko oleellinen ongelma vain eh, lykkääntyy sen ratkaiseminen. Me emme pankkikriisiä ole vielä ratkaisseet. Joka päivä pankki vielä kaatuu, no ehkä ihan joka päivä, en vähän liioittelin tässä, mutta kuitenkin niitä kaatuu vielä ja niitä pelastetaan veronmaksajien varoin EU-ssa. Tähän ratkaisua ei ole löydetty, vaikka 5-6 vuotta on jo mennyt kriisin alusta on näihin imporeihin liittyviä suuria ongelmia. Manipulaatiota on ollut. Tämän kaikki myöntävät eri poliittisista puolueista. Ja siksi on hienoa se, mitä IOSK on tässä tehnyt, eli että nämä suuntaviitat on saatu aikaiseksi ja yhdessä kuningaskunnassa on pyritty ongelma ratkaisemaan. Mutta pitää kuitenkin kysyä, miksi komissio haluaa Eh, säädellä ei ainoastaan Iborea, joka on omalainen järjestelmä, vaan kaikkia vertailuarvoja. Eihän tässä yksi ratkaisu kaikille sovi. Ja niin tässä ehdotuksessa tällä hetkellä on. Meidän on oltava hyvin varovaisia. Ei tässä eh, saa ajatella, että tässä ainoastaan pankit eh, valittavat, mutta pankit ovat todella huolestuneita siitä, että niitä voidaan syyttää manipuloinnista. Miten tässä saadaan oikeanlainen tasapaino niin, että indeksi voi olla hyödyllinen, mutta että ihmiset eivät kuitenkaan, tai tahot eivät kokisi, että sinne kannata tietoa antaa ja etäntäisiin tästä, niin pitää ymmärtää, että Euroborin ja Limborin liittyy ongelmia, miten tämä ongelma saadaan ratkaistua ja niin kuin varjostelija sanoi, esittelijä McCarthy ja hänen ehdotuksensa liittyen Maddin ja Maarin pitää varmistaa, ettei niiden alapuolelle mennä. Siihenkin liittyy oikein hyviä ehdotuksia. Ja jos ajatellaan kolmansia maita, niin tässä on maailman laajuinen toimintakenttä. Pitääkö pakottaa muut ottamaan käyttöön tällaisia sääntöjä näistä samasta syystä kuin me? Ja ensin olivan hu- sitä mieltä, että Shan menee ihan oikeaan suuntaan, mutta kysymyksiä on silti estettävä ja on varmistettava, että ymmärrämme kaikki yksityiskohdat täältä, mutta nyt on keskityttävä systeemisesti kaikkein oleellisimpiin vertailuarvoihin. On varmistettava se, että markkino ei voi manipuloida, jos halutaan toimia nopeasti, niin on keskityttävä nimenomaan ongelmallisiin vertailuarvoihin, eikä nyt kriisin takia, vaan ota käyttöön tai sen perukkeella lisää sääntelyä. Kiitos. Kiitoksia sitten muut puhujat. Silvi haluaa puhua. Ja nostakaa kättä ylös, jos haluatte muut puhua. Niin, kiitoksia. Niin, en nyt halua mennä yksityiskohtiin, enkä käsitellä hyvin pitkästi näitä asioita, mutta kolme kommenttia tässä puhutaan sellaisesta alasta, jossa on ollut petoksia, on ollut sellaista käytöstä, joka sitten johtaa toimiin. Prosesseihin ei voida sanoa, että on ollut liikaa sääntelyä, vaan tässä on ollut petosta. Tämä on sellainen asia, mikä pitäisi ottaa huomioon ja kansalaiset odottavat tiukkoja toimia ja reaktioita. Sitten toinen asia, joka on vaikeampi, on tämä soveltamisalan määrittely. Ja nyt menee teknisen yksityiskohtiin, mutta tässä tärkeää on se, että ei oteta soveltamisalan sellaisia toimia, joilla ei ole tätä indeksijärjestelmää, jos ajatellaan näitä kaikkia vastuualoja, eikä toisaalta haluta jättää pois sellaisia toimijoita, joilla on tehtävä tässä. No, ei tässä ole kovinkaan pitkälle päästy, mutta tämä soveltamisala on kyllä vaikein kysymys tässä tekstissä. Sitten kolmas kommentti. En halua, että Esmalle annettaisiin selvästi valtuuksia, koska jos, kun meillä on tällaisia valvontatoimijoita, niin ajatus on se, että kaikki, jotka liittyvät sisämarkkinoihin, niin sitten annetaan tietyt toimivaltuudet tietelle viranomaiselle valvoa ja tiettyin varauksin ajattelen, että tätä pitäisi hieman tutkia tätä tätä toimitapaa, vaikka komissio ei ole aivan tähän suuntaan mennyt, mutta olisi kyllä parlamentille kiinnostavaa noudattaa tätä linjaa, jota 2010 vuodesta olemme noudattaneet. Kiitos. Right. Thank you very much. Any other members wishing to... Kiitoksia. Haluaako kukaan muu käyttää puheenvuoroa? Ei. No sitten Philip, Todd, komissiosta. Sinä taisit heilottaa kättä, se olepa hyvä. Thank you, Chair, and uh, we'd like to uh, thank you for your uh, summary of your, your... Kiitos puheenjohtaja. Haluamme kiittää tästä yhteenvedostanne mietinnön ajatusten osalta ja odottelemme sitä innolla. Ja oli mielenkiintoista kuulla, että sanoitte, että haluatte toimia nopeasti tässä jotta voitaisiin mahdollisuuksien mukaan päästä nopeaan päätöksen asiassa. Tämä on komission kannalta oleellista ja on hyvä, että tässä on nyt toimittu nopeasti. Olemme ensimmäinen alue maailmassa, joka pyrkii panemaan täytäntöön ioskon säännöt. On hyvä edetä nopeasti. Muilla alueilla, jo meitä halutaan seurata ja siksi olisi tärkeää, että nopeasti ryhtyisimme toimiin. Ja sitten vielä muutama kommentti, jos sallitte, liittyen asioihin, jotka on täällä mainittu, mitä tulee soveltamisalaan. Me olemme esittäneet laajaa soveltamisalaa, jotta voitaisiin olla ensinnäkin IOSKon mukaisia, sillä IOSKO viime heinäkuussa päätettyssä periaatteessa lähti laajan soveltamisalan tielle pitäisi lähteä liikkeelle siitä, että vertailuarvolla pitäisi olla samanlaisia riskejä ja samanlaista haavoittuvuutta, eh, kun kyseessä on manipulaatio. Ja tässä tapauksessa pitäisi soveltaa samoja sääntöjä eri vertailuarvoin. Tästä lähdetään liikkeelle. Pitää kuitenkin olla suhteellisia. Tämän ymmärrämme ja myönnämme. Ja tämän takia olemme ottaneet korkotasovertailuarvoihin liitteeseen omat maininnat ja sitten on hyödykevertailuarvot, joka on IOSKon periaatteiden mukaisia eh, hintaraportointitahoille ja sitten meillä on eh, säänneltyjen markkinoiden vertailuarvot, niin että niihin käytetään eh, tiettyjä tulkitapoja ja sitten on systeemisesti oleellisten tahojen vertailumarkkinat niin, että valvojat ja EMV voivat olla tärkeässä asemassa. Ja sitten on kakkostason toimiehdotuksia, niin että voidaan räätälöidä nämä säädökset eri vertailuarvoja varten. Eli yleisesti ottaen olemme varmasti nyt oikealla tiellä. Ymmärrämme, että eri vertailuarvot ovat luonteeltaan erilaisia ja ne pitää huomioida. Mitä tulee tähän ilmiönteen asiaan, huomioimme se, mitä täällä on sanottu, mutta olemme sitä mieltä, että koska tämä asia on otettu esille markkinoiden väärinkäytön asetuksessa, siellähän on oma erityinen kohta, jossa sanotaan, että antaja pitää suojella ja siksi tarvitaan jonkunlainen eh, rikkomuksista raportointitapa ja sehän tässä on suurena ongelmana, että voidaan epäillä markkinan väärinkäytöksistä ja siitä sitten raportoidaan asianomaisille viranomaisille. Tiedämme, että tämä on myös komitean esille tämä asia. Ja lopulta sitten mitä tulee valvonta mistä mieltä, että tasapaino kriittisten vertailuarvojen osalta on hyvä tässä ehdotuksessa. Tässä huomioidaan se, että nämä vertailuarvot koskevat muita valtioita ja siksi näiden valtioiden mm, asianomaiset viranomaiset pitää ottaa mukaan päätöksentekoon kriittisten vertailuarvojen osalta, esimerkiksi luvan annon osalta ja sanktioiden osalta. Ja jos tuolla valvontakollegiossa olisi eri mielisyyksiä, niin sitten EMV eh, ryhtyisi toiminen. Tässä on siis hyvä tasapaino. Teemme mielellämme yhteistyötä teidän kanssanne. Kiitos. I'll just brief. Kiitoksia. Ihan lyhyesti vastaan joihinkin kommentteihin, joita kollegat ovat tässä ottaneet esille. Niin, Kei, kyllä ymmärsin, mitä sanoit siitä, että kyseessä ei ole lainan ottajat tai muut, jotka tuovat meille eh, asiakirjoita, ottavat näitä asioita esille. Ja siksi kriteeri luettelossani tässä on hallinnoija, jota pitää valvoa, jos vertailuarvoja käytetään vähittäismyynnin alalla. Eli tämä on yksi kriteeri, ikään kuin tällainen turvakriteeri. Ja olen pitänyt tämän komission kriteerin. Eli silloin kun vertailuarvo on tällaisessa vähittäismyyntihyödykkeessä. Mutta ymmärrän kyllä, kun puhut näistä tilastokeskuksista ja keskuspankeista. Niin itsekin olen tehnyt ehdotuksen, jossa on tämä keskuspankki otettu pois, mutta tilanne ei ole aivan sellainen, äl, älkää katsoko mikä on vedetty yli, vaan katsokaa mitä on sitten otettu esille jossakin muualla, artiklassa viisi esimerkiksi. Tämän viisi yksi kohdan, uuden kohdan loppuosassa sanotaan, että ESMA voi antaa ohjeistoa, tämä liittyy tähän suhteellisuusaspektiin, ja siinä voi olla poikkeus elimiä, ja tätä itse asiassa tarkoitin, tässä nimenomaan tarkoitin näitä tilastolaitoksia ja keskuspankkeja, mutta tämä poikkeus mainita voi ehkä olla hieman liikaa, koska nyt on meneillään kaikenlaista esimerkiksi keskuspankeissa, joten meillä pitäisi olla jonkunlainen ikään kuin vertailu menettely, jossa katsotaan, että käsitelläänkö näitä samalla lailla kuin mitä on muualla, miten on muualta säännelty. Eli tässä on tällainen taas yksi asia, joka puuttuu keskuspankkien luottamuksellisiin osiin. Eli olen samaa mieltä kanssasi siitä, että tämä ilmiantajakysymys pitää ottaa vielä esille. Muistan, että tähän merkitsinkin kohdan, eli katsotaan, että nämä ovat ikään kuin otettu muualla, esimerkiksi vakavaraisuusdirektiivi nelosessa tai markkinoiden väärinkäyttöä koskevassa asetuksessa. Eli meidän pitää nyt katsoa, niin meidän ei pitää unohtaa, että on olemassa valvojat ja että nämä ilmiantajasäädökset on, otetaan mukaan kun käymme järjestelmällisesti lainsäädäntöä läpi. Emme halua mitään konflikteja tietysti tässä aikaiseksi, mutta jos tätä voidaan vahvistaa, niin hyvä. No sitten Emilille, jos olette huolissanne tästä soveltamisalasta, en nyt pyri ottamaan tästä asioita pois, koska pyrin ottamaan asioita tai poistamaan asioita pois siten, että asiat ovat suhteellisesti ilmaistuna ja käytännönläheisiä ja siten miten itse, itse ymmärrän IOSKon periaatteita, niiden pitää noudattaa niitä. Eli meillä pitää olla oikean tyyppinen julkaisuaste ikään kuin viranomaisten suuntaan, jotta me pääsemme eteenpäin. Jos ajatellaan Esman roolia esimerkiksi, Silvikin otti tämän asian esille, ehkä tässä voidaan ottaa hieman enemmän esmaa ikään kuin mukaan hieman lisää näitä ohjesuuntaviivoja tällä hetkellä delegoidut säädökset komission osalta ovat liian laajoja. Ehkä tässä voitaisiin ottaa enemmän ESMAa ikään kuin mukaan tähän kohtaan, mutta emme voi kuitenkaan sanoa, että kyseessä on ikään kuin luottoluokitus laitokset, meillä on 500 mahdollista hallinnoijaa ja kuinka monta es, ihmistä Esmalla on 80-100 Eli kyseessä ei ole e, tällainen ikään kuin hyväksyntä luottoluokituslaitokselle. Tässä on paljon työtä tehtävänä. Jos meillä on täysimääräinen eurooppalainen valvontaelin, josta parlamentti on haaveillut tämän mandatin alussa. Ja siinä on tuhansia ihmisiä, niin hyvä niin, mutta meillä ei ole sellaista. Ja siksi meidän pitää nyt käyttää niitä voimia, joita meillä on olemassa kansallisten eh, viranomaisten, toimivastainten viranomaisten osalta. Ja ESMA on tässä mukana ja sitten voi olla mukana välittämässä, kun pitää ratkaista asioita. Ja ehkä tässä voidaan ottaa Esmalle muitakin, pari muutakin tehtävää vielä. No sitten Filipille, josko, niin tämä on ehkä laaja, mutta se on kuitenkin suhteellinen ja sanoit, että meillä on tässä suhteellisuutta sillä, että annamme tällaisia ylimääräisiä, ikään kuin ylimääräisiä asioita vertailuarvojen tai muiden asioiden osalta, mutta tässä ei ole kuitenkaan paljon tietoa siitä, että kuinka voidaan räätälöidä. Näitä, jos ymmärsin oikein, niin delegoidusäädöksillä ei voida räätälöidä näitä. Eli meidän pitää todella saada tämä suhteellisuusasia oikein tässä säänneltyä ja pyrin saamaan tätä alulle. Pyrin tekemään tämän siten, että tämä on avoin. Eli meillä on kriteerit ja miten niitä sitten käytetäänkin, jos ne eivät toimi jos jotakin jää pois, niin on tarpeeksi joustavuutta, jotta saadaan lisää asioita otettua huomioon, mutta meillä on kuitenkin toimivaltaiset viranomaiset, on ilmoituksia, satoja tuhansia vertailuarvoja käsiteltävänä ja tällä tavalla emme pääse eteenpäin. Meidän pitää tunnistaa tämä ja meidän pitää, meitä ei mikään estä toimimasta siten, että meillä on vertailuarvoja siten, että tutkimme, mitä muualla maailmassa tapahtuu, kuka esimerkiksi noudattaa joskon lainsäädäntöä, kuka toimii mitenkin, mutta lähetän teille asiakirjan siitä työstä, mitä olen tehnyt tähän mennessä, mutta älkää vain tuijottako sitä, mitä on poistettu. Ehkä artikla 25 on poistettu, mutta sen ajatus on kuitenkin tuotu esille muualla. Eli mitä järkeä siitä, että ilmoitetaan kaikista vertailuarvoista, jos sitten niille ei voida tehdä mitään. Meidän pitää varmistaa, että ihmiset, jotka tuottavat vertailuarvoja, tekevät ne oikein. Ja meidän pitää, me sääntelemme luottoluokituslaitoksia, emme sääntele sitä, että miten ne luokitukset ikään kuin toimivat. Eli meidän pitää myös ottaa tämä ajatus mukaan, kun puhutaan vertailuarvoista. Eli tämä metodologia pitää olla oikein ja järjestelmä pitää toimia oikein, eikä vain yritä uudelle, pyritä uudelleen tekemään työtä. No niin, eli tämä mietintö tai luonnokseni on saatavilla hyvin pian ja virallinen versio sitten ilmestyy ensimmäisen keskustelu 5.12. Sitä käsitellään määräaika tarkistuksella 16.12. Ja saatte sitten ennakkotietoja, että voitte pohtia. 20. tammikuuta käsitellään tarkistukset ja Ekonissa sitten 30. tammikuuta äänestetään ja täysistuntoon tämä menee maaliskuussa. Eli tässä on kyllä mahdollisuuksia, jos meillä on jotakin. Ja toivottavasti neuvosto tekee yhtä ripeästi töitä, joten pääsemme toivottavasti tässä nopeaan sopimukseen. Olemme avoimia, olemme avoimia ja tämä riippuu meistä sitten, että saamme tämän työn tehtyä ja sitten neuvostosta riippuu taas neuvoston osuus. No niin, mennäänpä sitten eteenpäin. Niin, siinä taisikin olla kaikki tältä päivältä. No hyvä. No, sitten jatkamme huomenna. Meillä on huomenna Euroopan finanssivalvojen järjestelmä ensimmäisenä esityslistalla. Kiitoksia kaikille.